jälkeen. Seuraavana aiheena listalla on aihe äskettäiset toimet homo- ja biseksuaalien transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden kriminalisoimiseksi. Aluksi pääsomien laatijat saavat puheenvuoron aluksi Romeva Rueda puolitoista minuuttia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on samat oikeudet. Kaikilla valtioilla on velvoite estää väkivaltaa, joka kohdistuu ihmisiin, myös sukupuolisuuden ja sukupuolen ja sen ilmaisun pohjalta. Tämä on erityisen tärkeää, varsinkin nyt kun monet maat pitävät edelleen kahden saman sukupuolta olevan välistä seksuaalista suhdetta rikoksena. Sama sukupuolta olevien ihmisten suhteesta on jo annettu kuusi vuotta vankilatuomiota Ugandassa ja seitsemän vuotta muutamassa muussa valtiossa, kuten esimerkiksi sharia-lainsäädännön alaisuudessa Nigeriassa. Siitä syystä yhä rankimpi lainsäädäntö, joka kohdistuu seksuaalivähemmistöihin, on asia, joka ehdottomasti kuuluu yksilön oikeuksien piiriin. Me vetoamme näihin 76 maahan, jotta ne eivät kriminalisoisi samaa sukupuolta olevien välisiä seksuaalisia suhteita. Varsinkin Ugandan presidentti vetoamme siinä, että tämä sarjatehdotusta ei hyväksyttäisi. Ja lisäksi vetoamme komission ja neuvostoon, että ne sisällyttäisivät nimenomaisen maininnan kotonusopimuksen, että aivan kuten tämä parlamentti on usein sen vaatinut, että seksuaalinen suuntaus mainitaan erikseen näissä sopimuksissa. Kiitos. Seuraavaksi kollega Tanök, yksi minuutti. Puhemies, erittäin hyvin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet etenevät Euroopan unionissa, mutta muualla maailmassa ne vaikuttavat taantuvan, kuten nyt LGBT-henkilöiden kohdalla. Intiassa ja Afrikassa on ollut valvalla koloniaalisen aikakauden lainsäädäntöä, joka on tullut Euroopasta. Sukupuolivähemmistöjen tilanne on ollut vaikea läpi historian ja on tulee ymmärtää tilanne. Ne ovat tietenkin vapaita säätämään itse lakiaan mutta niillä ei ole oikeutta rikosoikeudellisesti ajaa takaa henkilöitä, jotka elävät äh, omaa elämäänsä. Meidän täytyy tukea LGBTI äh, yhteisöjä ympäri maailman ja erityisesti vastustaa äh, Ugandan ja Nigerian hiljattaisia homoseksuaalisuuden kriminalisoivia aloitteita. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Kiitoksia kollega Tenok. Ja seuraavana edustaja Schaake, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissari, hyvät kollegat. Useimmissa maailman maissa seksuaalivähemmistöillä on valtavia haasteita ja äskettäin paljon on tullut uutta lainsäädäntöä, jotka kriminalisoivat heidän toimintaansa ja heidän ihmisoikeuksiaan. Sitä häiritsevämpää on se, että tässä parlamentissa yhä edelleen on vaikea saada monet tuomitsemaan ihmisoikeusrikkomukset tässä suhteessa. Minun mielestäni se on Euroopan häpeä pilkku. Se, että yhä useampi tämän talon jäsen on valmis tuomitsemaan Venäjän ja sen jättämään tuomitsematta Venäjän ja sen asenteen seksuaalivähemmistöjä kohtaan on yhtä häiritsevää, varsinkin kun kansalaiset ottavat tämän jatkuvasti esille. Minun kotimaani hallitus, kun se osoittaa sen todelliset värinsä lähettämällä kaikkein parhaimman joukkueensa talviolympialaisiin. Meidän täytyisi sanoa, että presidentti Putin homous ei ole mikään valinta, siitä puhuminen ei ole propagandaa, sinun pitäisi se tietää varsin hyvin. Lipevaliokunta valittelee jo, että Venäjä valittiin talviolympialaisten isännäksi ja olen kyllä pahoillani minäkin. Minä uskon, että Tämä parlamentti ja jokainen meistä yksilöinä, meidän täytyy tehdä selväksi se, että me käännämme tämän tasapainon toiseen suuntaan niin, että mennään kohti edistystä. Se on meidän yhteinen vastuumme, sillä seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, joita meidän täytyy suojata. Kiitoksia kollega Schake. Puolitoista minuuttia edustaja De Kaiser monsieur le... Kiitoksia puhemies. 78 maata ympäri maailman ei seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tunnusta ja niistä kuolemanrangaistus on seitsemässä maassa voimassa. Afrikassa kuitenkin, Burkina Fasossa, Beninissä ja Chadissa, Kongossa, Kongon tasavallassa, Guinea-Bissaussa, päivän tasajan Kiinealla, Malilla, Ruandassa ja Etelä-Afrikassa vapaaehtoinen samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalisuuden on luvallinen. Nämä ovat tilanteita, jossa homoseksuaalinen ihmisoikeudet on turvattu ja toivomme näin jatkuvan. Kahdessa tilanteessa Ugandassa ja Nigeriassa nyt on valalla hanke kieltää homoseksuaaliset suhteet. Nigeria on laatinut todellisia vihalakeja seksuaalivähemmistöjä vastaan ja niitä syrjien. Eurooppalaisten tulisi toimia nyt kotonon sopimuksen kautta hienotunteisesti ja älykkäästi Kuten sanoin, kyseessä ovat perusoikeudet, joita vasemmisto puolustaa, tietäen kuitenkin, että homoseksuaalisuus sekä oikealla että vasemmalla voi olla vaikeaa ja eri tilanteissa sen näkyvyyskin vaihtelee. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaiser Suusa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Intia on nyt muuttanut lainsäädäntöön ja kriminalisoi homoseksuaalisuuden. Uganda on ottanut käyttöön homoseksuaalien vastaista lainsäädäntöä ja Nigerian tilanne <clears throat> on jälleen kerran kääntynyt ko- äh, seksuaalivähemmistöä vastaan. Venäjällä on taas lainsäädäntöä, joka kohdistuu seksuaalivähemmistöihin, niin sanottua propagandaa. Eli Homoseksuaalien vainominen jatkuu Venäjällä. Espanjalla tuuli on kääntymässä myös seksuaalivähemmistöjä vastaan. Portugalissa parlamentin oikeistosiipi kampanjoi jälleen kerran, jotta seksuaalivähemmistöjen elämää hankaloitettaisiin. näiden maiden oman opin mukaisesti ainoa hyväksyttävä asia on heteroseksuaalisuus. Me emme voi tätä jäädä katsomaan välinpitämättöminä. Monissa maissa annetaan pitkiä vankeustuomioita homoseksuaalisista suhteista. Näiden ihmisten elämä tehdään mahdottomaksi tämän kaltaisen lainsäädännön avulla ja se tapahtuu erittäin monissa maissa. Tällainen asenne täytyy hylätä. Se on ihan keskiaikaista. Me olemme kaikki samanarvoisia, olemme sellaisiksi syntyneet. Se, että joku perheen ulkopuolelta puuttuu perheen sisäisiin asioihin mukaan lukien tämä seksuaalivähemmistö kysymys on aivan käsittämätöntä. Portugalissa, Euroopassa, muualla maailmassa meidän täytyy hylätä tällainen seksuaalivähemmistöihin kohdistuva fobia. Meillä kaikilla on tasa-arvoiset oikeudet. Kiitos kollega Sousa. Ja nyt puolessa minuuttia kollega Preda. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. EPP-ryhmä vastustaa kaiken tyyppistä syrjintää joka perustuu etniseen alkuperään, rotuun tai seksuaalisuuteen. Ihmisoikeudet ovat universaalisia oikeuksia, mutta en kuitenkaan ole kirjoittanut tätä käsillä olevaa päätöslausumaluonnosta, sillä me olemme sitä mieltä, että teksti kohdistuu enemmänkin vaalikampanjan käymiseen eikä ole juurikaan kiireellinen asia, kuten muissa tapauksissa on ollut. Tästä huolimatta kollegat, kuten kollegat muista poliittisista ryhmistä, mekin olimme huolissamme Ugandan, Nigerian, Intian ja Venäjän tapahtumista. Me vetoamme Ugandan presidenttiin, jotta tätä rikoslain 145 pykälää saadettaisiin kumottua. Se tekee samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalisuhteesta laittoman ja myöskin Nigeriaan haluaisimme vedota, jotta Nigerian liikoslain 214 ja 17 pykälät kumottaisiin ne viittaavat samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteeseen. Intian hallituksen hiljattainen päätös pyytää korkeinta oikeutta arvioimaan uudelleen rikoslainsäädännön pykälän 377 viitaten homoseksuaalisuuteen on myöskin huolestuttava Venäjän suhteen. Päätänkin sanani tähän. Kiitos. Näin päätösmielen laatijat. Nyt ovat vuorossa ryhmien puolesta puhujat aluksi kollega Kelly, yksi minuutti. Euroopassa me emme syrji ihmisiä sukupuolisen suuntauksen pohjalta. Ja minustakin asenteet ovat jatkuvasti parantumassa. Ihmisiä arvioidaan muin arvojensa ja ominaisuuksensa pohjalta eikä seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. On tärkeää, että näitä arvoja viedään eteenpäin kautta maailman. Kuitenkin tilanne on huononemassa, kuten täällä on mainittu erityisesti Ugandassa ja Nigeriassa, jossa LGBTI-ihmisiä kriminalisoidaan ja jossa käytetään kaikkia keinoja lainsäädännön aikaansaamiseksi. Meidän täytyy pyrkiä estämään tämän lainsäädännön toimintamme pyrkiä auttamaan näitä maita sen varmistamiseksi, että tapahtuu kehitystä. Meillä on Euroopassa sitten Venäjä, nykyaikainen suurvalta, jolla on kapealainen näkemys sukupuolisuudesta, ajatellen niitä lakeja, jotka on hyväksytty herra Putinin aikana, ajatellen mitä nyt on tehty en talviolympialaisia niin aikana. Ja on tärkeää, että otetaan huomioon se, ja että on tärkeää, että olympialaiskisoihin osallistuu ihmisiä, jotka edustavat kaikkia ryhmiä yhteiskunnasta. Kiitos. Nyt yksi minuutti, kollega Gomes. Kriminalisointi joka kohdistuu seksuaalivähemmistöihin Nigeriassa, Ugandassa, Venäjällä ja samankaltaisissa maissa, muodostaa selkeän uhan perusihmisoikeuksille, oikeuden ilmaisen vapauteen, oikeuden olla se mitä haluaa olla. Tämä on hirveä toiminta kohti seksuaalivähemmistöjä ja seinä syrjitään näitä maita. Tämä tietysti myös vesittää ne toimenpiteet, joita pyrimme tekemään, kun kampanjoimme hiviä vastaan. Meidän täytyy yhdessä tuomita nämä laittomat menettelyt, jotka kohdistuvat seksuaalivähemmistöihin niin monissa maissa. Ja se lainsäädäntö, jota sitä varten ollaan rakentamassa. Kotonun kumppanuusmaat, jotkut niistäkin ovat hyväksyneet tätä lainsäädäntöä, ja se on asia, jota täytyy katsoa kyllä suhteissamme näihin maihin. Ja kun kotonnut sopimusta uudestaan, niin meidän täytyy ottaa ehdottomasti huomioon kaikki nämä muut näkökohdat. Kiitos. Kiitos. Kollega Gomes ja nyt kollega Benjen. Um, thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma on erittäin tervetullut ottaen huomioon sen huolestuttavan trendin, joka on vallalla ympäri maailman LGBTI-henkilöiden kriminalisoinnin osalta jo vielä seitsemässä maassa. Samaa sukupuolta olevien aikuisten seksuaalisuhteet on kuolemanrangaistuksen uhalla kriminalisoitu kielletty 78. Me viittasimme kotonoon sopimuksen aikaisemmassa keskustelussa. Meidän täytyy ottaa huomioon, että kyseessä tämä sopimuksessa on köyhyyden poistaminen Afrikasta, joten en usko, että tämä on sopiva puitteisto tälle asialle. Mutta Euroopan unionin täytyy kuitenkin tehdä enemmän, ei vain diplomaattisissa suhteissa ja kauppasuhteissa painostuksen kautta. Niissähän kotona sopimusta voitaisiin käyttää vipuvoimana tässä painostuksessa. Myöskin kehitysyhteistyöprojekteissa voimme rakentaa luottamusta. Esimerkiksi Burmassa LGBTI-henkilöiden syrjinnän suhteen olemme päässeet eteenpäin näin. Euroopan unionin täytyy toimia esimerkkinä kehittyvälle maailmalle. Kiitos. Nyt on vuorossa puolitoista minuuttia kollega Cornelissen. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaikki silmät ovat nyt kohdistuneet kohti Venäjää ja talviolympialaisia. Aivan oikein onkin. Samalla kuitenkin tilanne vain huononee muilla mantereilla, Afrikassa, Ugandassa. Kuukausi sitten homoseksuaalinen vastainen lainsäädäntö hyväksyttiin. Minulla oli kunnia tavata jotain niistä ugandalaisista aktivisteista, jotka ovat niiden kaikkein rohkeimpia ihmisten joukossa, joita tunnen. He tarvitsevat ehdottomasti meidän apuamme. Nigeriassa, jossa senaatti hyväksi lain, joka kriminalisoi kaikki seksuaalivähemmistön toimet ja suhteet. Ja jopa Intiassa, jossa korkeimman oikeuden tuomio on tehnyt homoseksuaalisuudesta taas rikoksen. Toivon, että tämänkaltainen kehitys, mitä Intiassa esimerkiksi on nähty viimeisen vuosikymmenen ajan, kulkisi käsi kädessä sen kanssa, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin enemmän, mutta automaattisesti näin ei näytäkään olevan. EUlla on yhä edelleen paljon tehtävää itselläänkin, kun se haluaa viedä eteenpäin seksuaalivähemmistöjen asemaa, mutta me olemme kuitenkin perustamissopimuksemme ottaneet tasa-arvon. Meillä on tehtävänä auttaa kaikkia niitä, joita sorretaan. Ja EUn arvo ei kulje periaatteessa sen yhtenäismarkkinoiden mukana, vaan sen arvoissa. Meidän arvomme jotka liittyvät tasa-arvoon, niiden tulee johtaa meidän toimijamme Ugandan ja Nigerian kaltaisten maiden ja Intian maiden kanssa pidettävissä suhteissa, myös mukaan lukien Venäjän. Vetoan kaikkiin toimielimiin, jotta ne tekevät voitavansa, jotta voidaan dekriminalisoida homoseksuaalisuus ja viedä eteenpäin tasa-arvoa. Kiitoksia. Dank, Frau Kollegin Kiitos. Vuorossa minuutin ajan kollega Klaas. Voorzitter, Kiitoksia puhemies. Perinteisen perheen kannattajana ja kahden nuoren lapsen isänä minua häiritsee joskus se tapa, jolla jotkut äh, seksuaalivähemmistöt toimivat esimerkiksi opetuksessa. Jokaista naista syytetään homofobiasta esimerkiksi. Täytyy sanoa selvästi kuitenkin, että on sääli ja on häpeä että vuonna 2014 kriminalisoidaan ihmisiä heidän seksuaalisen suuntamuuden pohjalta. Yli 40 maassa homoseksuaalisuus on rikos, ennen kaikkea afrikkalaisissa ja islamilaisissa maissa. Siinä ei ole mitään järkeä, että tässä ollaan hiljaa tästä tosiseikasta. Monet täällä heidän pitäisi pohtia tätä asiaa ja todella sanoa se ääneen ja sitten muuttaa tätä maailmankuvaansa. Se on ainoa oikea askel oikeaan suuntaan, jotta halu, jos halutaan pureutua tähän ongelmaan. Kiitos. Nyt vuorossa Geringer Dödenberg, yksi minuutti panie przewodniczący! w siedemdziesiąt osiem krajach kiitoksia puhemies 78 maassa ympäri maailman vapaaehtoinen seksuaalinen suhde samaa sukupuolta olevien välillä on rikos. seitsemässä niistä tästä voidaan saada kuoleman rangaistus vangista vankeusrangaistuksen lisäksi LGBTI-henkilöt joutuvat väkivallan kohteeksi ympäri maailman monessa maissa ja syrjiviä lainsäädäntöjä heitä kohti, kohtaan on Intiassa, Ugandassa ja Nigeriassa hiljattain laadittu. Ihmisoikeukset ovat loukkaamattomia ja meidän täytyy puolustaa ihmisten oikeutta seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämän vuoksi Euroopan unionin tulisi tehdä kaikki mahdollinen, että sääntöjä syrjimättömyydeksi saataisiin vahvistettua myöskin seksuaalisen suuntautumisen kohdalla. Jäsenmaiden täytyy ottaa huomioon nämä suhteet myöskin kumppanimaidemme kanssa. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Cashman yksi minuutti. Kiitos puhemies. Lisääntyvä LGBTI-ihmisten kriminalisointi on torjuttavaa viime 48 tunnin aikana 12 ihmistä pidätettiin Nigerissä siksi, että olivat homoja. He ovat tyttäriä ja poikia, tavallisten ihmisten tyttäriä ja poikia, ja he kohtaavat nyt ajan vankilassa vain siksi, että ovat homoja. Herra Bannion, viime kesänä tässä talossa puhuttiin siitä, miten järkevä on kotonusopimuksen ihmisoikeusvuoropuhelupykälä. Nyt tässä nähdään, miten tehoton kotonu on, koska ei ole minkäänlaista vuoropuhua LGBT-ihmisten oikeuksista. On korkea aika ottaa esille artikla 96, jossa puhutaan siitä, että voidaan sulkea pois maita silloin, kun on kysymys vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja kun kaikkia muita keinoja on jo käytetty. Ei ole muita vaihtoehtoja. Meidän pitää osoittaa, että me otamme nämä järjestelmälliset vakavat ihmisoikeusrikkomukset vakavasti komission täytyy käynnistää kolmas tarkistus, joka merkitsee sitä ottaen huomioon meidän vaatimuksemme ja on katsottava, mitä, miten suhtaudutaan kotonousumuksen pohjalta AKT-maihin. Historia osoittaa, että jos me uhraamme yhden... Kiitos kollega Cashman. Nyt tulemme menettelemään puhujalistaa. Ja kollega Repo saa puheenvuoron

tässä oli menettelymä puhujalistaa ja nyt anna puheenvuoron komission sen Kallasille. Mr. President, on... Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unioni jakaa huolen, jota parlamentti ilmaisee liittyen LGBTI-henkilöiden oikeuksien loukkauksiin seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolinen identiteetti ovat yhä vakavien ihmisoikeusrikkomusten aiheena. LGBTI-henkilöt joutuvat yhä vainon kohteeksi, huonon kohtelun ja väkivallan uhreiksi ympäri maailman. Lähes 80 maata yhä pitää rikoksena saman sukupuolen välisiä seksuaalisuhteita – tästä. Esimerkkinä Nigerian hiljattainen lainsäädäntö LGBTI-henkilöitä vastaan hiljattain. Myöskin uudelleen kriminalisoinnista on vakavia esimerkkejä vapaaehtoisten aikuisten välisten suhteiden osalta. Meidän täytyy puhua selkeästi, tämä on mahdotonta sallia kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti sellaiset lait, jotka rajoittavat homoseksuaalisuutta tai vapaata ilmaisua, rikkovat ilmaisun vapautta, kokoontumisen vapautta ja muita oikeuksia. Ensimmäinen kesäkuuta 2013 neuvosto hyväksyi ohje nuoret liittyen LGBTI-henkilöiden oikeuksien loukkauksiin. Nämä ovat meidän ihmisoikeuspolitiikkamme ydintä ja Euroopan unionin ulkoisella toiminnalla on erilaisia välineitä, joita korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja esimerkiksi kesäkuussa lausunnossaan Venäjän antipropagandalainsäädännöstä on käyttänyt tai liittyen tuomioistuimen päätökseen uudelleen kriminalisoida homoseksuaalisia suhteita Intiassa tai Ugandan hiljattaiseen päätökseen tai Nigerian hiljattaiseen lainsäädäntöön LGBTI. Lainsäädäntö liittyy myöskin kolmansien maissa käytävä, kanssa käytävään ihmisoikeusvuoropuheluun esimerkiksi Venäjän ja Nigerian kohdalla. Ja myöskin kansalaisyhteiskunnan tukeminen liittyy tähän demokratian eteen tehtävään työhön. Erittäin monia aloitteita tältä alalta on vuonna 2013 tehty ja me tulemme jatkamaan tulevanakin vuonna tätä työtä. Olemme erittäin tietoisia siitä, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen voivat aiheuttaa kireitä suhteita kolmansien maiden kanssa, mutta tämä ei ole mikään peruste sille, että me jättäisimme ääntämme käyttämättä ja pysyisimme hiljaisina. Artikla 96 kotonon sopimuksessa mielestäni sen suhteen tilanne on sellainen, että komissio tarkastelee tapahtumia vielä tar- ennen kuin tarttuu tähän aivan äärimmäiseen viimeiseen välineeseen. Paljon kiitoksia. Kallas. Kiitos komissaarisen Kallas. Keskustelun päätteeksi on tehty kuusi päätösasemaesitystä. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys seuraa nyt välittömästi. Nyt ovat vuorossa äänestykset. Ensin tilanne Kambodžassa ja Laosissa. Yhteinen päätösmaisuus, jossa on mukana seitsemän ryhmää. Tarkistus kuusi, mehän toinen